per favore, posto. Hyvät kollegat, istuutukaapa. Esittelijät ovat paikalla. Aloitamme kokouksemme. Ensimmäinen kohta esityslistalla yhteen keskustelukohdista 11.13. Lissabonin sopimuksen voimaantulon seuraukset. En tiedä, miten olette järjestäytyneet herra Rova Lohbiller, Kaaler, äh, kukampi puhuu ensin. Edustaja Lohbiller, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos äh, puheenjohtaja edellisessä AFETin kokouksessa meidän, me esittelimme meidän äh, lausuntoluonnoksemme ja tarkistuksissa oli kysymys erilaisesta kometologia menettelystä Tämä menettelytapa ja valvonta antaa Euroopan parlamentille oikeuden nostaa äh, tai puhua äh, toimenpiteitä vastaan, jotka ovat oikeusperustan ulkopuolisia. Me keskustelimme hyvin syvällisesti näistä asioista ja olimme sitä mieltä, että tämä osoittaisi johdonmukaisuutta parlamentin puolelta, mikäli RPS-menettelyä käytettäisiin silloin, kun ehdot täyttyvät. Tämä loisi myös pohjan ja johdonmukaisuutta parlamentille jatkoneuvotteluissa puhua esimerkiksi ulkoisista poliittisista välineistä, mikä on tärkeää ottaen huomioon, että nykyiset välineet raukeavat vuonna 2013. Me halusimme myös pyytää äänestystä tarkistuksista ennen ensimmäinen joulukuuta, jolloin Lissabonin sopimus astuu voimaan. Ottaen huomioon että tämä päätös olisi ensimmäinen joulukuuta jälkeen mitätön, niin emme lähteneet äänestämään. Tämä muuttaa koko järjestelmää lainsäädännön toimeenpanemiselle tekemällä eron eri toimien välillä. Ja tässä nyt uudeksi tulee tilalle tämä valvontamenettely. Toimielimet neuvottelevat vielä siitä, millä tavalla tämä uusi menettelytapa otettaisiin mukaan lainsäädäntötyöhön. Ferrero Wallner ja Albertini ovat myös valmistelleet argumentteja RPSn käytön, käyttöä vastaan tässä strategiapaperissa. Tästä me olemme saaneet myös tästä lausunnon, jossa puhutaan koko tätä asiaa vastaan. Ja koskapa toimielimet yhä vielä neuvottelevat siitä, miten tämä otetaan mukaan laillisiin teksteihin, ei ole vielä mahdollista, että me esittelemme tarkistuksia, jotka heijastelisivat uutta tilannetta. Nämä olosuhteet ovat hyvin erikoiset näiden kahden perustamissopimuksen välisenä aikana ja sen vuoksi ehdotamme, että tästä mietinnöstä ei tänään äänestetä, mutta me pyytäisimme, että AFET antaa meille mandaatin ryhtyä neuvotteluihin strategiapaperin periaatteista – Ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen ja ottaen myös huomioon käynnissä olevat neuvottelut toimielinten kesken näissä oikeudellisissa asioissa. Mitä tulee tämän mietinnön aikatauluun, se riippuu hyvin pitkälti näiden neuvotteluiden lopputuloksesta. Sillä välin sen lisäksi, että puhumme oikeudellisista asioista, me järjestimme epävirallisen kokouksen komission kanssa. Ja odotamme nyt, että saisimme aikaan virallisen työryhmän, joka järjestettäisiin ihmisoikeusalivaliokunnan alaisuuteen. Ja odotamme, että me saamme muodollisemman vastauksen komitologiatyön kautta ja sitten voimme päättää, pitäisikö työryhmän järjestää lisää kokouksia. Grazie, onorevole Forse... Kiitoksia, edustaja Lochbiller. Ehkä eh, edustaja Gall haluaa nyt eh, täydentää. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, kollegani Barbara varmaan sanoi kaiken tärkeän, mitä tästä monimutkaisesta oikeudellista prosessista täytyy sanoa, jossa nyt olemme. Haluaisin vain selventää kollegoillemme, että tässä mietinnössä meillä on kaksi tarkistusryhmää. Ensimmäinen tarkistusryhmä liittyy komission ehdotuksiin ja täysin tuen komission ehdotusta. hyväksyä kustannuksiin liittyvät verot ja muut maksut näistä välineistä. Tätä tuemme. Toinen tarkistusryhmä, jonka otimme mietintöömme, samoin kuin kehitysvaliokunnan kollegat, on se, että annetaan parlamentille enemmän toimivaltuuksia ja että seurataan tarkemmin sitä, mitä tapahtuu strategia asiakirjassa ja monivuotisessa ohjelmassa. Ja siksi päädymme tähän oikeudellisiin keskusteluun ja oikeudelliseen epävarmuuteen tällä hetkellä, koska meillä ei ole oikeaa sanamuotoa, kuinka tämä säädäntöprosessi valvontamenettelyllä sitä on vielä odotettava. Meidän täytyy siksi etsiä äm, odottaa vielä jonkin aikaa. Tämä menee nyt rinnakkain meidän valiokunnassamme ja muissa valiokunnissa, jotta voisimme käsitellä tätä ja komission kanssa käsitellä tätä strategiasekirjoa, jota he valmistelevat, jonka he toivottavasti muodollisesti pian meille esittelevät. Tarvitsemme mandaattia, me siksi pyydämme, että äänestystä lykättäisiin ja pyytäisimme teiltä tukea mandaatin suhteen. Kiitoksia. No. Kiitoksia. Erittäin hyvä tämä teidän esityksenne, herra edustaja Brandner. Ei, kukaan muu ei halunnut puheenvuoropyyntöä. Ah, edustaja Brock. Herr Vorsitzender, wem soll ein Mandat erteilen? Puheenjohtaja. Kuka sen mandaatin saa? Penso che il mandato debba essere... Luulenpa, että mandaatti pitäisi antaa esittelijöille. Sitä he kai pyytävät, mutta kuunnellaan heidän mielipidettään. Aivan, kyllä, olette oikeassa. Me pyydimme Sinne eh, Rova Kinga Gall ja minä pyysimme, että saisimme tämän mandaatin. Onorevole Brandner, prego. Eh, edustaja Brandner. vakausväline on vasta seuraava eh, esityslistan kohta, mutta enkä voi, ehkä voisimme käsitellä sen nyt tässä. Se, mitä edustaja Lohpiirler juuri mainitsi, nämä delegoidut toimet Minun mielestäni olisi parempi, jos me neuvottelisimme kaikista AFETin välineistä yhdessä, emmekä erikseen, ja toimisimme sillä tavoin, että saisimme yhdessä yhteisen mandaatin ja sitten erikseen eri välineiden kohdalla neuvottelemme näistä asioista neuvoston ja komission kanssa. Tämä vahvistaa meitä, olemme vahvempia, jos toimimme yhdessä ja siksi pyydämme yhteistä mandaattia. Hautala, e, Edustaja Hautala. Johtaja, minusta ratkaisu, joka on neuvotteltu eh, siis palvelujen ja raportoijien kesken on erittäin hyvä ja toivon todella, että tämä mandaatti voidaan antaa. Ja se, mitä kollega Brantner juuri sanoi, niin on tietysti hyödyllistä ja tärkeää, että, että nämä käsitellään samassa yhteydessä. Ja kiittäisin kaikkia niitä, jotka ovat nähneet vaivaa tämän ratkaisun löytämiseen, koska se ei ollut mitenkään itsestään selvää. Eh, l'onorevole Muniz e poi l'onorevole Brock, prego. Muniz ja sitten Brock. Sí, gracias, eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä sosialistiryhmästä minä luulen, että kun me puhumme vakausvälineen instrumenteista, niin se on ihan hyvä. Meidän pitää antaa maksimivalvonta parlamentille. Meillä on nyt mahdollisuus tarkistaa tätä säädöstä ja ottaa se takaisin, minkä hävimme ensimmäisellä kierroksella muutama vuosi sitten. Ja tämä tarkoittaa sitä, että parlamentilla pitäisi olla valvontaoikeus näihin sopimuksiin ja säädöksiin, ja me voisimme yhdessä nyt jatkaa tällä samalla linjalla, jota esittelijät ovat meille hahmotelleet. Rivoli Brock. Edustaja Brock, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minä olen samaa mieltä näistä tavoitteista, myös siitä, että täytyy neuvotella muistan kyllä vielä, miten näistä rahoitusvälineistä aluksi neuvoteltiin. Silloin parlamentilla oli tämä neuvottelija, mutta tässä tätä neuvoteltiin paljon laajemmassa seurassa. Nythän tässä on ryhmien kesken ja tämä on nyt minulle ongelma. Ja minusta tämän neuvotteluryhmän pitäisi olla laajempi niin, että se olisi edustuksellinen myös tässä, tämän valiokunnan kannalta? valutarlo. Eh, eh, Me arvioida tätä edustajaa. löysin Ja sitten annan teille puheenvuoron. Ensin edustaja löysin. Sitten annan puheenvuoron myös teille. Niin, varjoesittelijänä vasemmistoryhmästä haluaisin tukea edustaja Lohdillerin ja muiden argumentteja. Meille keskustelimme tästä vielä pitkällisesti ja haluaisin eh, kiittää siitä, että tässä erikoislaatuisessa tilanteessa pääsimme tällaiseen ratkaisuun. Piler, edustaja Lohpiler. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Vastaukseksi herra Brokille tässä ei ole kysymys ainoastaan yhdestä ryhmästä. Herra Mitchell on mukana tässä toisessa instrumentissa. Kinga Gall on äh, toinen esittelijä ja Schulz äh, on Intestä ja Mitchell Devestä. Aber wenn, also, Frau... No, mutta edustaja Kinga Gallhan on myös teidän ryhmästämme mukana, mutta jos olette sitä mieltä, että parlamenttia vahvistaisi se, jos teidän puoleltanne tulisi vielä joku henkilö mukaan, niin emme me sitä vastustaa ja tietenkin myös SND-ryhmästä. Äh, mehän äh, sovimme, että esittelijät äh, neuvottelevat yhdessä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Minä eilen kirjoitin sähköpostin, jossa sanoin, että ehdotan, että käymme neuvotteluja esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa. En tiedä, sopiiko tämä herra Brokille, jos meillä on kaikki varjoesittelijät mukana, vai oletteko sitä mieltä, että eh, ryhmän pitäisi olla vielä tasapainoisempi, mutta varjoesittelijöiden kanssa asia on oikeastaan kunnossa. Mutta herra Brock, mitä mieltä olette? Eh, ah no, Brock. Ensin herra Brock, kyllä, ja sitten Gall ja sitten muut. Onorevole Brock. Ja ich meine, ich habe immer Probleme mit... Minulla on aina ongelmia varjojen kanssa mutta tässä yhteydessä ei. Mikäli tämä on ratkaisu, me voimme puhua tästä keskenämme. En minä tiedä, kuka meillä on varjoesittelijänä. Katsotaan sitä vielä, mutta jos varjoesittelijä on mukana, niin kyllä se on mahdollista. Onorevole Gall, a lei la parola. Thank you, Chairman. Stegal, teillä on puheenvuoro. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en usko, että meillä on ongelmia e, varjoesittelijöiden kanssa. Minä olen yhteisesittelijä ja kun meillä oli 10. marraskuuta kokous, minä ryhdyin esittelemään mietintöä. nyt tällä kertaa kollegani kanssa, toisen yhteisesittelijän kanssa sovimme, että hän nyt esittelee tämän. Siksi edustaja Lohbiller esitteli tämän, mutta teemme työtä ihan tasa-arvoisesti, olemme täysin koordinoituneita tässä asiassa ja olemme samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu tänään. En usko, että kollegani herra Mitchell, joka seuraa tätä välinettä toisessa valiokunnassa, minähän seuraan sitä täällä, niin en usko, että se on hänellekään ongelma tässä tapauksessa. Bene. Hyvä. Tästä asiasta ehkä määrittelemme asian sitten keskustelun lopuksi. Kyllä, kyllä minä muistan teidät. Sanoin vain, että kuuntelemme kaikkia ja sitten katsotaan, mitä tehdään. Edustaja Munits. Kiitos puheenjohtaja. Ihan todella. EPP on kaksi koordinaattoria. Heillä on ongelma, koska se on vain koordinaattoreiden kokous, joka sopii, ketkä ovat esittelijöitä jokaiselle mietinnölle. Eli kaksi koordinaattoria. Minä protestoin vähän sitä, miten nämä mietinnöt nyt jaetaan. Tämä on aika yllättävää. Me olemme tehneet eri, ihan korrektisti työtä Rova Brandranin kanssa. Me olemme saaneet sosialistien kannanotot ja tähän laatin mietintöön. Eli meillä ei ole mitään ongelmaa eh, eh, jatkaa työtä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa, niin kuin on aina tehty tässä parlamentissa. Bene, sentiamo. Hyvä kuunnellaan nyt, kun ne kollegat, jotka halusivat puheenvuoron, ovat sen saaneet. Herra Milleriä. Dottor Miller della Commissione, prego. Herra Milleria komissiosta. Kiitos puheenjohtaja. Kuten edustaja Lochbiller sanoi, komission jäsen Waldner Ferrer on kirjoittanut teille ja tuonut esiin vastustuksensa tietyissä teknisissä kysymyksissä. Toivoisin, että tämä kirja voitaisiin jakaa koko valiokunnalle. Ja kuten Ferrer Waldner sanoo kirjeessään, niin komissio on valmis mahdollistamaan keskustelut ja tukemaan keskusteluita kaikin tavoin. Me haluaisimme tässä asiassa mahdollisimman aikaisen päätöksen Joten haluaisimme, että tänä päivänä tekisitte päätöksen siitä, että esittelijät saisivat mandaatin tavata neuvoston, koska on erittäin tärkeää, että tästä asiasta voidaan puhua mahdollisimman nopeasti. Komissio antaa kaiken mahdollisen avun ja tuen näihin keskusteluihin. Kiitos. Bene, allora, mi pare di poter... Hyvä. No, voin varmaan yhteenvetona lopuksi sanoa, että esittelijät voivat käydä neuvotteluja. He tulevat eri poliittisista siltä alueilta. On varmasti ihan oikein, että tämän valiokunnan puheenjohtajisto seuraa tilannetta. Ja varmistetaan, että tällä tavoin tämä laajennettu ryhmä voi koordinoida työt myös varjoesittelijöiden kanssa. Kun olemme nyt näin sopineet, niin voimme antaa mandaatin neuvotteluja varten. Ja sitten katsoa, mitä muutoksia mahdollisesti tulee. Edustaja Hautala. Ja puheenjohtaja Varmasti ratkaisu erittäin hyvä ja haluaisin vähän epävirallisemmin ottaa vielä yhden tähän asiaan liittyvän seikan esiin, joka on se, että poliittiset ryhmät eivät ole kyenneet nimeämään täysilukuisesti edustajiaan tähän työryhmään, joka käsittelee instrumenttia. Ja minä ikään kuin viran puolesta alivaliokunnan puheenjohtajana olen tämän, tämän instrumenttia käsittelevän työryhmän puheenjohtaja. Ja suoraan sanottuna minua alkaa hieman huolestuttaa se, että minä en pysty saamaan aikaan mitään valmista tulosta, jos ryhmät eivät kykene nimeämään edustajien. Ja pyytäisin, että, että PP ja, ja SD-ryhmät löytävät jonkun ratkaisun tähän tilanteeseen, koska ei voi olla niin, että tämä ryhmä kokoontuu jatkuvasti epävirallisesti ilman puheenjohtajaa. Sì, il suo argomento. Kyllä, aivan tiedämme tämän ongelman ja työryhmä on määritelty, mutta vielä ei ole nimiä, kuka tulisi siihen jäseneksi. Meidän tehtävämme on nyt vedota ryhmiin, että puheenjohtajistossa, laajennetussa puheenjohtajissa yhteydessä koordinaattorien kanssa kuulla koordinaattorin ehdotukset sitten. Edustaja Gall. Ai, ai. Puheenjohtaja, minä olen olemassa nimenä tässä koko menettelyssä ja olin siinä mukana silloin jo, kun me käynnistimme neuvottelut komission kanssa. EPP esitti nimet. Minä itse olin läsnä, käynnistin nämä neuvottelut, joten en minä usko, että tässä nyt pitäisi EPPtä syyttää en nyt oikein ymmärrä, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Mutta meidän puoleltamme tämä on ok, se on käynnistetty ja minä olen mukana. Minä olin läsnä, kun tämä kokous käynnistyi. Niin, niin, kyllä, edustaja Gall, ei kukaan tässä nyt vastuuta sysää kenenkään niskoille tai tämän ryhmän niskoille varmaan ihan hyvin nyt sovimme tämän asian. Viimeinen puheenvuoropyyntö. Edustaja Munits. Eh, Kiitos. Sosialistiryhmät ovat varjoesittelöinä vastuussa osallistumaan tähän työryhmään, kun puhutaan tästä rahoitusvälineestä. Piste. Benissimo. Allora, abbiamo concluso. Erinomaista hyvää. Olemme päättäneet tämän kohdan esityslistalla. Mitä sitten tulee kaasun, kaasun huoltovarmuuteen. Esittelijä Saarius Volski pyysi, että hänen mietintönsä käsittelyä lykättäisiin, koska hän tulee myöhässä. Sitten Lambsdorff, Lambsdorffkaan ei ole täällä. No, minä olen täällä, joten käsitellään ensinnäkin viimeinen asia esityslistalla, joka koskee YUTPtä koskevaa vuoden 2008 vuosikertomusta. Muutama ajatus siitä, kuinka tämä mietintö on luotu. Ensinnäkin meillä on ollut tällaista mielipiteen vaihtoa, syvempää keskustelua käydään tammikuussa. Päätöslauselmassa halutaan saada aikaan strateginen lähestymistapa. Se ei siis mene yksityiskohtiin ihan tarkoituksella, se ei ole kattava. Siinä keskitytään peruskysymyksiin. Tämä on nyt lähestymistapamme. Mitä tulee mietinnön sisältöön, sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus nyt hyväksyttiin, niin Euroopan unioni saa uuden ulottuvuuden, enemmän painoarvoa, ja siksi tarvitaan tehokasta ulkopolitiikkaa ja johdonmukaista sellaista. Tarvitaan siis Euroopan unionin ulkosuhdehallintoa ja se tarvitsee riittäviä budjettimäärärahoja. Euroopan parlamentti on tässä on päätöslauselmassaan sanonut, että se on, tärkeää, että se pystyy legitiimisti valvomaan ulkosuhteita. Sen täytyy olla suoraan mukana YUTPn päätöksentekoprosessissa. Korkea edustaja häntä pyydetään tulemaan Euroopan parlamentin eteen, ei vain silloin tällöin, vaan ihan järjestelmällisesti. Ja häntä pyydetään myös kuulemaan säännöllisesti Euroopan parlamenttia, kun hän nimittää diplomaattisia yksiköitä, tekee virkanimityksiä ja samoin erityisedustajia. Parlamentilla on suuri vastuu, mitä tulee eurooppalaisen yhteisen turvallisuuspolitiikkaan. Tässä mietinnössä useassa kohdassa sanotaan, että on tärkeää uudelleen tarkastella olemassa olevia toimielinten välisiä sopimuksia, erityisesti sopimus, joka liittyy arkaluonteisten asiakirjojen lukemiseen tässä korostetaan myös tehokasta monenkeskisyyttä ja vahvaa ja rakentavaa yhteistyötä YK kanssa ja tämän seurauksena Euroopan unionin edustustot YKssa, New Yorkissa ja Genevessä, niiden pitää saada riittävästi välineitä, virkamiehiä, resursseja, jotta tätä linjaa voitaisiin seurata. Lisäksi tässä sanotaan, että tarvitaan vahvempaa yhteistyötä Euroopan unionin ja Naton välillä. Tässä korostetaan myös Euroopan parlamentin sitoumusta, mitä tulee transatlanttiseen kumppanuuteen. Päätöslauselmassa analysoidaan myös toivottavia poliittisia suuntaviivoja eri maantieteellisillä alueilla, ottaen huomioon kriittiset pisteet, esimerkiksi Balkanin maat, Lähi-Itä, Kaukasus ja Afganistan. Ja lopuksi keskitytään siihen suur, niihin suuriin mahdollisuuksiin, joita itäisellä kumppanuudella on ja myöskin Välimeren unionilla. Menneisyydessä neuvosto ei koskaan halunnut puuttua keskusteluihin valiokunnassa liittyen parlamentin toimivaltuuksiin YUTPssä nyt, kun Lissabonin sopimus on voimassa. Odotamme sitä, että korkea edustaja, niin kuin hän on sanonut tekevänsä, mutta toivottavasti hän tekee sen todellakin, löytäisi hyvän yhteistyömenetelmän kanssamme, joka perustuisi todelliseen vuoropuheluun kaikissa vaiheissa. Tässä yhteenvetona mietintöni sisältö ja te olette kaiketi saaneet tämän mietinnön tänä aamuna tai eilen illalla ainoastaan englanniksi. Myöhemmin siitä tulee sitten käännökset kaikille kielille. En tiedä, onko nyt jo määritelty tarkistusten jätön määräaika 12. tammikuuta. Niin minulla tässä oikea sivu auki. Aivan 12. tammikuuta kello 12. Ja nyt aloitamme keskustelun, jos haluatte keskustelua käydä. Olkaa hyvä. Eh, eh, allora, se eh, la esposizione... No, jos tämä lyhyt yhteenveto, jonka minä tein, tai ennemminkin eh, se tosi seikka, että saitte tekstin varsin myöhään, ettekä ole vielä ehtinyt lukea sitä ja tänään kommentoida sitä. Tämä on ihan tosi seikka, niin äh, ah, no, olkaa hyvä. Kyllä täällä joku tunnollinen on, joka on lukenut asiakirjan. Olkaa hyvä, herra Pro. Kiitos, puheenjohtaja. Anteeksi, että olin hieman hidas. Mutta niinhän välillä koulussakin tapahtuu, että ei aina ihan tunnilla seuraa. No en ole lukenut tätä niin, että olisin tätä voinut arvioida, mutta haluaisin vain tuoda muutaman ajatuksen mukaan, jota meidän pitäisi työstää lienee eh, käynyt eh, selväksi paronitar Ashtonin eilisen kuulemisen jälkeen, että meidän tulisi hieman filosofoida tässä eh, siitä, millä tavalla ulkopolitiikkaa hoidetaan ja vetää tässä jotain linjauksia. Komission varapuheenjohtaja ja korkea ulkopoliittinen edustaja tuo tähän ihan uuden lisänsä. Olemme ihan uudessa tilanteessa – ja meidän pitäisi nyt puuttua tähän ja miettiä mm, asioita, koska muuten me voimme joutua ongelmiin. Ainakin minä tuon eilisen kuulemisen jälkeen hieman hermostuin. Ja jos me nyt sitten ottaisimme mukaan tähän mietintöön tällaisetkin aiheet, Eh, ringrazio onorevole Brock. E Kiitoksia edustaja Brock tässä lyhyessä alustuksessa, jonka pidin. Eh, te, jotkut teistä joutuivat vielä keskustelemaan äh, edellisestä mietinnöstä, mutta minä kyllä mainitsin sen, mitä te sanoitte, herra Brock, mutta vielä sitä hiukan tässä parantelen. Äh, edustaja Preda. Porto de Chavin de Aș vrea să subliniez câteva Kiitos, tulin vähän myöhässä tänä aamuna, mutta haluaisin kuitenkin korostaa useita eri aspekteja. Mielestäni tämä mietintö kattaa temaattisesti, mutta myös maantieteellisesti kaikki tärkeät näkökohdat. Toisekseen olen sitä mieltä, että mietinnössä ihan oikeutetusti tuodaan voimallisesti esille se, että neuvoston täytyy käydä vuoropuhelua parlamentin kanssa niistä aiheista, jotka liittyvät yhteiseen ulkopolitiikkaan vuosikertomuksen pohjautuen. Minun mielestäni pitäisi myös korostaa tarvetta saada kuulemisia lisää parlamenttiin päin niistä päätöksistä, jotka liittyvät suoraan YUTP, mutta myös puolustuspolitiikkaan, yhteisen puolustuspolitiikkaan. Neuvoston pitäisi todella olla avoimempi ja näin öö, se saa legitimiteettiä unionin toimille kansainvälisellä kentällä. Haluaisin myös puuttua kolmeen kohtaan. Atlanttinen kumppanuus tai transatlanttinen kumppanuus ja muistuttaa, että me tälle korkealle edustajalle heitämme tässä haasteen, että tämä on globaalinen asia. Minä eilen käytin puheenvuoron pyysin Rova Ashtonia ottamaan selkeästi kantaa tähän kysymykseen yhteydenpitoon Atlantin yli minä haluan toiseksi myös painottaa sitä, miten ollaan hyvin arvioitu myönteisesti Kosovon ihmisoikeustilannetta. Meidän täytyy myös jatkaa tätä itäisen Euroopan kumppanuussuhteita ja sopimuksia sillä saralla. Kiitos. Aivan. Kaikki nämä argumentit kyllä löytyvät esityksestä, mietinnöstä, joten teidän puheenvuoronne oli puheenvuoroilla korostettiin näitä kysymyksiä, jotka mietinnössä ovat. Kiitän teitä puheenvuorostanne. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. No sitten tämä asia on käsitelty. Ja nyt meidän täytyy... Ah, anteeksi, edustaja Brandner. Entschuldigen Sie, ich war hier gerade etwas verdeckt. Anteeksi, olin täällä hieman piilossa. Olen samaa mieltä Brokin kommenttiin Ashtonin kuulemisesta. Meillä on tiettyjä kysymyksiä vielä, joita täytyy määritellä, mitä tehtäviä siirtyy hänelle ja Relexille. Ja tämähän on uusi komission tehtävä ja salkku. Meidän täytyy tässä tavallaan ottaa kantaa. Tämä on aika jännä asia toinen asia, jonka tähän voi vielä lisätä. Neuvoston puolelta me olemme saaneet myös uuden asiakirjan tästä kapasiteetista. Tämä voitaisiin myös ottaa tähän mukaan ja tukea ja sanoa, että me näemme sen positiivisena asiana, että neuvosto on myös liikahtanut niin eteenpäin niin, että me saamme vahvat EU-viranomaiset. Ja sitten EUn sopimukset kolmansien val- valtioiden kanssa, siellähän meillä on näitä lausekkeita ja me voisimme ehkäpä hieman arvioida paremmin tämän lausekkeen toimivuutta. La ringrazio, onorevole Terremo presente le sue indicazioni. Kiitoksia edustaja Brantner, otamme huomioon teidän kommenttinne ja kuten sanoin, 12. tammikuuta asti on mahdollisuus vielä tehdä tarkistuksia ja otamme ne sitten huomioon. Muita puheenvuoropyyntöjä en täällä näe. Nyt esityslista on päättynyt vähäksi aikaa, koska nämä kaksi esittelijää, Sarjus Volski ja Lambsdorff, joiden piti esitellä nämä kaksi muuta kohtaa, eivät ole paikalla joten meidän täytyy nyt väliaikaisesti keskeyttää istuntomme kymmeneksi minuutiksi ja odottaa, että he tulevat ja voimme jatkaa työtä. Tapaamme täällä kymmenen minuutin kuluttua.